estysistään. kokous on artiklaan 1994 mukaisesti jakanut hyväksytyn esityslistan tiedoksi. Kansanpuolueen ryhmä on pyytänyt, että järjestettäisiin keskustelu terrorismin toimista ja annettaisiin päätöslauselma helmikuun päätöslauselmasta äänestetään helmikuun ensimmäisessä täysistunnossa. Herra González Pons puhuu nyt tämän pyynnön puolesta. Olkaa hyvä. Niko. Kiitos puhemies. Tämä parlamentti tuottaa kaikenlaisia päätöslauselmia. Ei vaikuta järkevältä, että Pariisin tapahtumien jälkeen emme antaisi päätöslauselmaa koskien terrorismia maailma odottaa ja haluaa kuunnella, mitä parlamentti sanoo, niin että saataisiin Euroopan ääni kuuluviin koskien terrorismia. Mutta toiseksi on vielä tärkeämpää näyttää, että pystymme olemaan yhtä mieltä, ei ainoastaan niin, että osoitamme mieltä Pariisissa, vaan että pystymme myös ottamaan kantaa tähän, asunto, tähän asian sisältöön. Terrorismi on, terrorismi on tärkeä asia. Ei voi olla niin, että täällä parlamentissa vain puhutaan ja puhutaan ja puhutaan, eikä mitään päätöslauselmia tuoteta. Jos meillä ei ole terrorismin vastaista päätöslauselmaa, se on itse asiassa tapa, tapa toimia. Se on pahin, pahin tapa toimia ja se osoittaa, että mieltä kyllä lähdetään osoittamaan, mutta asiasisällöstä emme pysty pääsemään yksimielisyyteen. Otetaan askel eteenpäin. Vaadin tätä. Herra González Pons, kiitos tästä puheenvuorosta. Nyt sitten joku voi puoltaa tätä pyyntöä. Herra Verhofstadt, olkaa hyvä. Merci beaucoup. Euh, tout d'abord... Paljon kiitoksia aivan aluksi. Haluan sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että EPP-kollegani haluaa keskustelun Pariisin terroristihyökkäyksiin ja niihin liittyviin toimiin koskien, sillä muistan, että kun meillä oli ähm, viimeksi puhemiehistön kokous. EPP ei ollut vielä vakuuttunut siitä, että meidän pitäisi keskustelu järjestää tähän iskuun liittyen, joten olen hyvin tyytyväinen, että heidän kantansa on nyt näin muuttunut ja pyrimme saamaan siis parlamentin yhteisen kannan. Tämä on meidän mielipiteemme ennen 12. päivän pidettävää neuvoston kokousta. Antrak. Kiitoksia. Rouva Sippel puhuu tätä esitystä vastaan. Kiitoksia paljon puhemies. Sen jälkeen kun Pariisille tehtiin terroristi-iskuja, sadat tuhannet ranskalaiset kansalaiset osoittivat mieltään demokratian, vapauden ja mielipiteen vapauden ja muiden arvojen puolesta. Eilen valiokunnassa komissio totesi, että emme tarvitse mitään aktionismia ja selkeästi todettiin, että olemassa olevien välineiden käytössä pikemminkin on puutteita. Me tarvitsemme kyllä vastauksia terrorismiin, etenkin sellaiseen terrorismiin, joka on kotoperäistä meidän keskuudessamme. Radikalisoituminen ja taistelu sitä vastaan on tärkeää. Uhka ei tule ulos ulkoapäin. Kyse on meidän omista kansallisistamme kotoperäistä terrorismista. Nyt pitäisi nopean tahtiin sitten ryhtyä uuteen lainsäädäntöön. Ei, pikemminkin pitäisi huolella pistää täytäntöön kokonainen toimenpidepaketti, joka on jo olemassa, ja sitten ottaa kantaa. Nyt ei pitäisi ryhtyä runnoman lävitse mitään päätöslausamaa helmikuussa vielä. Das über den Antrag von Herrn González nyt me äänestämme herra Gonzales Ponsin ehdotuksesta. Kuka on sen puolesta, että annetaan päätösohjelma helmikuun täysistunnossa käsi pystyyn? Vasta äänettä. Täytyy tarkistaa. Onkohan kaikilla nyt äänestyskortit mukana? Tehdään ensin koeäänestys. tarkistetaan. Tarkistetaan koneellisesti. Aloitamme äänestyksen. Ootko kaikki äänestäneet? Kysyn vielä kerran, ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Ilmeisestikin kyllä, joten äänestys päättyy. 205 ääntä puolesta, 140 vastaan, 15 tyhjää ääntä. Vihreiden ryhmä on pyytänyt keskustelua ja julkilausumaa korkealta edustajalta Ukrainan konfliktin ja Maripolin hyökkäysten osalta. Vihreät haluavat tämän, tämän päivän esityslistalle ennen minuutin puheenvuoroja. Siksi istuntoa täytyy, täytyisi pidentää kello 21 saakka tämän asian esittelee Rova Harms. Äh, Puhemies, arvon kollegat. Olen ryhmäni nimissä pyytänyt, että ilman Rova Mogherinikin voitaisiin keskustella täysistunnossa Mariupolin ja Ukrainan itäosan tilanteesta. Istunnon pidentäminen yhdellä tunnilla olisi tästä seuraus. En tee tätä siksi, että uudelleen keskusteltaisiin siitä, mistä edellisellä Strasbourgin viikollakin keskusteltiin ja päätettiin. Päätin esittää siis, tämän pyynnön siksi, että uskon olevan tärkeää juuri tämän kammottavan kehityksen jälkeen, mitä Itä-Ukrainassa on tapahtunut, tehdä selväksi se, että me seuraamme tilannetta tarkalleen ja otamme sen vakavasti, ja että meidän poliittisen työmme tavoitteena on Ukraina ja Venäjän suhteen, saada aikaan rauha ja turvallinen tilanne, palauttaa rauha ja turvallinen tilanne, ja että ihmisten kärsimys ja kuolemantapaukset Ukrainassa täytyy kerta kaikkiaan saada lopet, loppumaan. Nyt on aivan oikein ja kohtuullista, että tänään keskusteltaisiin asiasta. Olin suorastaan järkyttynyt kuultuani uutisia joistakin jäsenvaltioista, etenkin Atenasta, joista on tullut sellainen signaali, että tulevaisuudessa pitäisi eri tavalla suhtautua veneen kuin aiemminkin, aiemmin tämän konfliktin osalta. Uskon, että Euroopan parlamentin täytyisi ulkoministeri Neuvostolle, joka kokoontuu tällä viikolla ylimääräisen kokouksensa, tehdä selväksi, että meidän kantamme on ja pysyy. Meidän täytyy suhtua varmistaa, että ulkoministerit suhtautuvat sol- yhtenäisenä rintamana osoittaa solidarisuutta maata kohtaan, huolimatta siitä, mitä Kreikan suunta on kuultu. Kiitoksia. Voisiko nyt sitten puhua tämän esityksen puolesta? Puhemies keskeytti Rova Harmsin. Haluatko joku puhua tämän esityksen puolesta? Ei. Sitten kollega Preda puhuu tätä esitystä vastaan. Olkaa hyvä. Euh, Kiitoksia puhemies. Me emme ole samaa mieltä kollegamme pyynnön kanssa jo Ulkoasianvaliokunnassa maanantaina keskusteltiin asiasta Ukrainan suurlähettilään läsnä ollessa ja me ilmaisimme, kaikki poliittiset ryhmämme selkeällä tavalla ilmaisivat kantansa. Tähän ei mielestäni tarvitse lisätä mitään. Olen kuitenkin samaa mieltä siinä, mitä kollegamme sanoi liittyen Ateenan asenteeseen. Meitä kaikkia on yllättänyt tämä asenne, jota ei voida hyväksyä ja täällä pitäisi suoraan todeta, että on mahdotonta hyväksyä sitä, että Atena ryhtyisi tällaiseen liittoon Putinin kanssa. Kiitos. Nyt äänestämme tästä pyynnöstä. Odottakaa nyt hetkinen. Minä luen ensimmäistä on Ettehän te tiedä edes, mistä te äänestätte muuten. Te olette kovin äkkinäisiä tänään, mikäli ymmärsin Rova Harmsa. Vaikka korkea ei olisikaan paikalla, mutta komission paikalla, niin keskustelu halutaan. Eli korkea edustaja ilman komission lausumaa keskustelu Maripolin tilanteesta ja istunnon pidentäminen kello 21 saakka. Ketkä ovat tämän esityksen puolesta? Vasta äänet tyhjää, hylätty. Tämä nyt oli aivan selvää. Älkää yrittäkö, kyllä tämä oli hylätty. Ei tarvitse edes tarkistaa koneellisesti. Näin ollen käsittelyjärjestys on lyöty lukkoon.